Uh, Kollegat, minä pyydän teitä istuutumaan. Aloitan äänestyksen. Kiitos. Olkaa hyvä. Per favore, potete... Olkaapa hyvä. Voisitteko panna äänestyskortit laitteeseen? Näin voimme toimittaa äänestyksen. Tämä on tämän päivän ainoa äänestys. Siinä meillä on edustaja Munjithin mietintö otsikona EU globaalina toimijana, sen rooli monenvälisissä organisaatioissa. No niin, toimittaanpa sitten äänet, kompromissi viisi, äänet puolesta, käsi ylös, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten seuraavaksi 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavaksi tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää. Ei käy on nyt ihan selväksi. Meidän täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. 72. Äänestys koneellisesti 72 äänestys alkaa. Niin, ja nyt äänestys suljetaan. Ai eikö? No ei hetkinen. Hetkinen, odotellaan vielä. Ja rauhassa istuutukaa. 50 korttia on pantu laitteisiin. 52 korttia äänestänyttäkin. Äänestys suljetaan nyt. 27-23 hyväksytty. 73 puolesta. Ei, ei kun anteeksi. 72 hyväksyttiin, eli seuraavaksi 74 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 75 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Odotellaan, että edustaja Brock on lopettanut omat puhelunsa ensin, että me häiritse häntä tarpeettomasti ja sitten jatketaan. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 Äänestys alkaa koneellisesti. Tarkistus 81. Selväksi. 54-54, eli 22-30 hyväksytty, sanoi puheenjohtaja. Ja korjaa, hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7, kolmesta osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää ei ole kovin selvä. Äänestys alkaa koneellisesti toisesta osasta kompromississa seitsemän. 54-54 äänestys päättyy. 26-28 hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sitten 86. 86 äänet puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Seuraavaksi 89 äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää ei ole aivan selvä. Eli 90 äänestys alkaa koneellisesti. Hyvä, 55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

tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan mm, vaikuttaisi hiukkasen epäselvältä. Eli äänestämme koneellisesti 101. Äänestys alkaa. Äänestys on käynnissä. 58-58 äänestys päättyy siis. 25-31 hylätty. 102 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 103, siis 102 äänestys alkaa. Äh, tarkistus. 58-58 äh. e äänestys päättyy. Hylätty 25-32. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi, siis 104 tarkistamme, äänestys alkaa 104. 58-58, äänestys päättyy 29-29, jaha, olitte oikeassa tässä tapauksessa, mutta ei, ei kuitenkaan riitä. Eli hylätty, kun menivät tasaan. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten seuraavaksi 120 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Se on 122 peruttu, eli 125. 121 koneellinen tarkistus, äänestys alkaa. Eli 121 on nyt äänestyksessä. Äänestys päättyy. 56 ja 2. Pitäisikö silmälasit vaihtaa varmaankin? Sitten 122 peruttu, 125 äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 123 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 124 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 127 suullinen tarkistus 1 mukaan lukien puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 128 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 129 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 130 puolesta vastaan tyhjää. Tässä täytyy tarkistaa, ei tullut selväksi. 130. Äänestys alkaa. Äänestämme tarkistuksesta 130, koska tässä on kaksi kollegaa, jotka eivät ole äänestäneet. No niin, Äänestys päättyy. No niin, nyt kaikki ovat äänestäneet erinomaista. 21.31 hylätty. 131 puolesta. Aivan, todellakin hyväksymme se edellisen, eli 131 raukeaa. Se 132 äänestys alkaa. Ei kun siis käsisi ylös, jos olette puolesta. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus 2. Hänet puolesta vastaan tyhjää hylätty vaikuttaisi olevan Suullinen tarkistus kaksi äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys suljetaan. 30 ja 29 olette oikeassa, hyväksyttiin yhdellä äänellä. Eli seuraavaksi 137. 137 puolesta vastaan tyhjää, ei ole selvää. 137 äänestys alkaa. Vielä pari kollegaa äänestämättä. Yksi äänestämättä. Äänestys päättyy. 28-23 hyväksytty. 138 puolestaan. vastaan tyhjää hyväksytty. 139 peruttu, 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, eli 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta 149 tarkistetaan, siis äänestys alkaa tarkistuksesta 149. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 28-29 hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää minusta vaikuttaisi hylätyltä. 152 puolesta No niin hyvä, 151 tarkistamme. Ei pitäisi sanoa, että vaikuttaa joltain. No, vielä y- vähän puuttuu. 59, 59, 25, 32 hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavaksi tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14. Koneellinen tarkistus alkaa. Tarkistus 14. Kolme äänestämättä, kaksi nyt, kaksi kollegaa äänestämättä. Äänestys päättyy kuitenkin 34.22 hyväksytty. 15 puolesta vastaan. Tyhjää ei ole selvää. Äänestys alkaa tarkistuksesta 15. Äänestys alkaa. Edelleen kaksi kollegaa äänestävät. Äänestys päättyy. 28-27 hyväksytty. 16 puolesta vastaan. No tämäkään ei ole selvää. 16. Koneellinen äänestys. Koneellinen äänestys käynnissä 16. Ja äänestys päättyy. 33-26 hyväksytty. 17. 16, siitä me äänestimme. Nyt menemme 17 puolesta. Nyt 17 äänestämme. Ei prego. Niin, olkaa hyvä. Siitä vaan. Prego. Voisimmeko vielä vahvistaa? Nimittäin täältä näkyi eri numerot kuin mitä te sanoitte. We were talking as well. Kyllähän me tätä tietysti höpisimmekin, että ehkä se johtuu siitä. Edellisessä sanottiin 17. Voidaanko äänestää uudestaan tarkistuksesta 16? Sì, sì, eh, va bene. Eh, io... No, no sopii totta kai. Ho detto, detto 16. Eh. Minä kyllä sanoin 16. Non so in questi casi cosa si deve fare. Mm. Dovresti ascoltare, dovresti ascoltare eh, il, la voce del... Pitäisi kuunnella tarkemmin puheenjohtajaa, eikä vain... En tiedä, voi, voidaanko tässä toista tämmöisessä tapauksessa. Olen nyt pahoillani, nyt 17 puolesta vastaan. Tyhjää hylättyä. 8, 17 tarkistamme. Selvä, koneellisesti. 17 äänestys alkaa. It's the number of votes. 17. 17. Non guardate, non guard... Älkää nyt katselko sinne. 17 nyt äänestämme. Kaksi äänestämättä, mutta äänestys päättyy kuitenkin. 27-28 on hylätty. 18 äänet puolesta. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavaksi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3, 27 puolesta vastaan ei ole selvää. Eli äänestys alkaa tarkistuksesta 27. Äänestys alkaa ja päättyy. Kaksikymmentäviisi, kolmekymmentäkaksi hylätty, eli ai ei.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 31-28 hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää. No ei käynyt selväksi, eli 40. Äänestys alkaa. Koneellinen tarkistus tarkistuksesta 40. Ja päättyy. 30-30, eli hylätty. Hylätty 41 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan ei ole selvää. 46 äänestys alkaa koneellisena tarkistuksena. Ja äänestys päättyy. Ovatko kaikki äänestäneet 31, 29, eli hyväksytty. Kompromissi 4. Äänet puolesta vastaan. Ette nostaneet käsiänne, mutta emmeköhän ole puolesta, eli 53. Nostakaa käsi kunnolla ylös. 53 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty neljä puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty viisi puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistamme koneellisesti numeron viisi. Äänestys alkaa tarkistuksesta viisi. 60-60 äänestys päättyy. 28-32 hylätty. Seuraavaksi Tarkistus yksi intasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli täällä on nyt esitys, että sihteeristön, miten esittää, että äänestämme yhtenä ryhmänä nelosesta kymppiin. Vastustaako joku tätä nopeuttamista? Ai ei. Ihan normaali tapaan siis ilmeisesti. Eli viisi seuraavaksi. Ei kun anteeksi, neljä. Neljästä oli äänestämässä. Eli neljä intasta puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Viisi puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatte tarkistuttaa yhden toista tarkistetaan toista koneellisesti. 60-60 äänestys päättyy, 27-33 hylättyy. Sitten koneellisesti äänestämme näin tarkistetusta mietinnöstä. Äänestys alkaa. Vielä kaksi kollegaa äänestämättä. Äänestys nyt päättyy kuitenkin. Aina vieläkin yksi puuttuu. 53, 5, 0. Onnittelut esittelijälle. No niin, täällä on puheenvuoropyyntö Brokilta. Brock. Edustaja Brock, olkaa hyvä, pyysitte puheenvuoroa. Un attimo di attesa, l'onorevole Brock è impegnato in una conversazione. No, täällä ilmeisesti nyt Brock on keskustelun tuoksinassa. Herra Brock, pyysittekö puheenvuoroa? No. Allora, okay. non, no. passiamo al... Ecco... ri- Eli niin, muista, ottakaa kortit mukaan, että ette unohdu tänne. Sitten tulee ongelmia. Varmasti voimme mennä seuraavaan kohtaan. Nimittäin kuuleminen ihmisoikeustilanteesta Turkmenistanissa, keskustelu turkmenistanilaisten ihmisoikeuksien puolustajien kanssa. Pari minuuttia, että vieraat voivat istuutua. Onorevole Salafranca. Edustaja Salafranca, olkaa hyvä. Si, eh, señor presidente. Niin, puheenjohtaja, kovasti kiitoksia. Haluaisin esittelijää onnitella tästä hyväksymisestä. Pyytäisin, että huomioitaisiin. Niin oli sanomassa puheenjohtaja, että onnittelen esittelijää äänestyksen tuloksesta. Haluaisin ryhmäni nimissä, että tämä huomioidaan, koska on hyvä, että ne tuodaan julki, että huolimatta siitä, että hän teki suullisen tarkistuksen, minun ryhmäni tuki kaikkia suullisia tarkistuksia, mutta sen sanon vain, että on hyvä muistaa, että esittelijä on eri yhteyksissä halunnut minun ryhmäni suulliset tarkistukset puolestaan hylätä, että nyt tämä vain tulee tiedoksi. Bene, grazie per la sua Kiitoksia tästä täsmennyksestä, edustaja Salafranca. Kohtaan kahdeksan. Kuten totesin juuri, että meillä on keskustelu Turkmenistalistain ihmisoikeuksien puolustajien kanssa. Tämä tiedätte, että kumppanuus- ja yhteistyösopimus on hiljattain laadittu ja siihen kesäkuussa palaamme täällä parlamentissa ja näin olemme kiinnittäneet huomiota omassa työssämmekin tähän kysymykseen. Nämä maat, jotka tuolla alueella ovat, varsinkin Turkmenistan, ovat sellaisia, että hallitustilanne ei ole kovin vakaa, ihmisoikeustilannekaan ei aina ole, tai oikeastaan aika harvoin kovin vahva – Siksi me olemme tällaisen tilanteen joutuneet huomaamaan. Suhteet Keski-Aasian maihin on ollut monen kollegan mielenkiintoinen kohteena. Meillä oli Turkmenistan ja Uzbekistanista myös valtuuskunta 26. ja 30. päivä, siis huhtikuuta vierailu järjestetään. Tiedän, että on hyvin vaikea olla yhteydessä riippumattomiin järjestöihin, lähes mahdotonta Turkmenistanissa varsinkin. Me halusimme kuitenkin järjestää tämän tapaamisen meidän talossamme niin, että voimme kuulla muutakin kuin vain hallituksen näkö, näkemyksiä. Olemme lähempänä todellisuutta. Meillä on täällä Farid Tukbatullin, Hän on itse aktivisti, joka itse on kärsinyt myös Turkmenin vainosta. Hän on jatkanut myös oloaan täällä Euroopassa muiden maamiesten kanssa, mutta hänellä on kuitenkin suoria lähteitä käytössä omasta maastaan. Täällä on myös herra Jajislav Mavedov. Hän edustaa Turkmeenien vapaata liittoa ja tohtori Veronica Goldstone, joka puolestaan johtaa HRV-järjestö Human Rights Watch, ja meidän parlamenttimmehan tuntee varsin hyvin tuon järjestön. Aikaisemminkin me olemme järjestäneet useita kuulemisia heidän kanssaan täällä. Ennen kuin annan puheenvuoroon vierailemme, haluaisin antaa Hautalle mahdollisuuden puhua ihmisoikeuksien alivaliokunnan nimissä. Olkaa hyvä, edustaja Hautala. Thank you very much, Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tausta tälle keskustelulle on se, että ulkoasianvaliokunta helmikuussa hyväksyi päätöslauseman, ei lainsäädäntöpäätöslauseman, joka suhtautuu melko kriittisesti siihen, mitä ennalta ehtoja on EUn ja Turkmenistanin kumppanuussopimuksen ratifioimiseen. Tämä ei ole lainsäädäntöpäätöslauselma. Parlamentin ja ulkoasianvaliokunnan päätös aikanaan oli se, että parlamentin lopullinen tuki kumppanuus- ja yhteistyösopimukselle lykätään, kunnes parlamentti ja ulkoasianvaliokunta ovat maassa käyneet. Tämä matka järjestetään ensi viikolla yhdessä Keski-Aasian valtuuskunnan kanssa, joka käy myös Uzbekistanissa. Joten tässä nyt testataan sitä, miten Euroopan parlamentti voi kunnolla tarkastella kampanjusyhteistyösopimusta ja tässä ulkoisen valiokunta on keskeisessä roolissa – Tämä on erittäin tärkeä päätös siksi, että parlamentilla Lissabonin sopimuksen jälkeen on uutta toimivaltaa sanoa kyllä tai ei kansainvälisille sopimuksille. Ulkoasianvaliokunnan ja esittelijä Nikolain tuella ihmisoikeusalivaliokunta on keskustellut asiantuntijoiden ja kansalaisaktivistien kanssa ihmisoikeustilanteesta – tämän sopimuksen alla. Ja sanoisin, että kuva on pitkälti samanlainen kuin päätöslausemassa esitettiin parlamentista. Tässä on tärkeänä yksi toimintojen välinen asia. Päätöslausemassa useissa kohdissa parlamentti haluaa uudenlaista valvontamekanismia niin, että parlamentti todella voi nähdä, miten ihmisoikeus kysymykset toteutuvat tämän kumppanuusyhteistyösopimuksen puitteissa. Minä esitin ulkosuhdehallinnolle kysymyksen tästä valvontamekanismista viime viikolla. Vastaus oli suuri pettymys. Ulkosuhdehallinnon mukaan se ei aio täytäntöpä uutta valvontamekanismia. Se on kuullut oikeudellisia asiantuntijoita joiden johtopäätös on se, että tällainen mekanismi haittaisi ja vääristäisi tasapainoa toimielinten välillä. Tässä parlamentin on oltava tarkkana, koska tässä on kyse parlamentin valvontaoikeudesta. Arvoisa puheenjohtaja, ehdottaisin, että muodollisesti valiokunnan nimissä pyytäisitte, että saatte nähdä tämän oikeudellisen kannan, jonka ulkosuhdehallinto on itselleen hankkinut ja jolla se perustelee kielteistä päätöstä parlamentin suuntaan tästä valvontamekanismista. Olen sitä mieltä, että tässä ulkoasianvaliokunnan pitäisi ehkä kysyä parlamentin omalta oikeudelliselta yksiköltä kannanottoa, koska tässä luodaan nyt ennakkotapaus sille, miten parlamentti voi kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia valvoa – joten tässä on tärkeitä etuja meille toimielin kysymyksissä. Tämän verran halusin sanoa aluksi. Meillä on täällä asiantuntijoita kertomassa meille, miltä ihmisoikeustilanne Turkmenistanissa näyttää, joten en puhu nyt siitä aiheesta. Kiitos paljon. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja Hautala. Seuraavaksi voimme siirtyä varsinaiseen kuulemiseen. Herra Farid Tukba Tulinsa puheenvuoron jos hän voisi noin viisi minuuttia puhua, se olisi hyvä. Näin saamme keskusteluelämän aikaa. Olkaa hyvä, herra Tullin, saatte puheenvuoron.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 Olen iloinen siitä, että teillä siis on kiinnostusta siihen, miltä Turkmenistanin ihmisoikeuskysymys näyttää. Ja, ja, ja viimeisen 20 vuoden aikana Turkmenistanissa on valinnut totalitaarinen järjestelmä. Ja kaikkien näiden vuosien aikana Etyj, Euroopan parlamentti, YK ja muut kansainväliset järjestöt ovat sanoneet käyvänsä dialogia Turkmenistanin hallituksen kanssa, että tilanne on paranemaan päin. Kuitenkin edellinen presidenttimme e- erosi ja, ja uusi presidentti e, jatkaa entisillä linjoilla. Turkmenistanissa, kun hallitus e, laatii että säätii, säätää lakeja. Ne ovat joskus hyviä, mutta ne eivät tilannetta ole kokonaisuudessaan pystyneet muuttaneet, koska lainsäädäntön täytäntöönpano poikkeaa sitten sen määräyksistä, koska hallitus säätää lakeja, joita ei kuitenkaan sitten täytäntöönpanna. Ja senpä takia tilanne ei ole ollenkaan hyvä. Haluaisin kertoa esimerkkein. Koko rangaistusjärjestelmää. Ihmisten rangaistaminen psykiatrisella hoidolla on, on, on nyt muuttumassa. Sellaiset kansalaiset, joita ei pidetty lojaaleina, heidät pakotettiin mieliterveys, miel, mielisairaaloihin. On monia sellaisia ihmisiä. Amin Ishabodalraf maaliskuussa hän on 80-vuotias, mutta kuitenkin uskalsi antaa haastattelun Radio Libertille ja hänet suljettiin mielisairaalaan. Radio Libertin lehtimies tai toimittaja on saanut salaisen poliisin varjostajat kannoilleen ja häntä on monen otteeseen jo rankaistu ja hänen nimensä on mustalla listalla. Hän ei voi tehdä työtä Turkmenistanissa Äh, kuitenkaan nämä ihmiset eivät voi lähteä maasta poiskaan. Äh, esimerkiksi tämän poika ei saanut töitä eikä voinut myöskään muuttaa maan ulkopuolelle etsimään työtä. Ja hän sitten teki itsemurhan. Se Mohamed Murad äh, vuoden 2010 lopussa, joulukuussa, Goldman Chilafin talo tutkittiin. Ja tämä on ihan uusi kehitys. Berdievin perheessä oli tragedia. Tämä perhe oli liikemiesperhe ja salainen poliisi takavarikoi heidän varansa. Heitä kidutettiin ja heidät heidän asiansa vietiin oikeuteen, kuitenkin tätä pidettiin laittomana oikeudenkäyntinä. Paljon on ollut pain, painostusta ja ro, tämä äiti Archibald on, on, on suljettu, hänet on suljettu monen otteeseen mielisairaalaan ja hän koitti monen otteeseen tapaa itsensä Ahmed joka koitti muuttaa Moskovaan pakko sairaalahoitoon tai lääkärihoitoon, jota Turkmenissa ei ollut saatavilla. Häntä kuitenkaan ei missään vaiheessa päästetty maasta ulos, koska hän on oppositio, oppositiojäsenen sukulainen. Tämä sukulaisten kidnappaaminen panttivangeiksi on jatkunut jo, jo vuosikausia ja minulla on muitakin esimerkkejä. Vähän aikaa sitten nuoret, nuori laulaja ryhmä pidätettiin, koska he antoivat haastattelun Turkin radiolle ja, ja tämän ryhmän sukulaisetkin tuomittiin oikeudenkäynnissä syyllisiksi. Joten meillä on hyvin vähän aikaa, mutta vastamielinen kysymyksiin jatkossa. Totesin tässä, että on hyvä mahdollisuus käydä vuoropuhelua ja saada täsmennyksiä peräisempiä tietoja vielä tämän alustuksen jälkeen. No niin, puheenvuoron saa herra Jacislav Madelov. Hän edustaa myös Turkmenin kansalaisyhteiskuntaa. Pyytäisin teitäkin puhumaan noin viisi minuuttia, niin sen jälkeen voimme jatkaa kollegojen kanssa keskustelua. Olkaa hyvä. Kuuntelemme teitäkin mielenkiinnolla. <clears throat> я хочу выразить благодарность за то, что э, был приглашен сюда, и мне, э, у меня появилась возможность выступить перед вами с этой высокой трибуны. Kiitos puheenjohtaja. Olen hyvin iloinen siitä, että voin teille puhua täältä. Kun puhutaan Turkmenistanin suhteista, niin minä toivoisin, että ette tee niitä virheitä, joita YK kollegat ovat tehneet. He eivät katsoneet tilannetta maassa riittävän perinpohjaisesti. Turkmenistani on vaadittava vastaamaan vaatimuksiin. Kyllä voidaan tietenkin kunnioittaa Turkmenistanin asemaa, mutta kansainvälisiä velvollisuuksia ei ole noudatettu koskaan – ja siksi todella kehottaisin, että kun Turkmenistanista keskustelette, kun teette päätöksiä, toivon, että otatte nämä tosiasiat huomioon. Yhteistyö on hyvin vaikea sellaisten hallintojen kanssa, jotka sortavat kansalaisiaan. Siksi yhteistyön pitäisi olla ehdollista. Minun on sanottava, että meidän johtajamme erittäin hyvin tietävät, miten voivat jättää noudattamatta velvollisuuksia ja sitoumuksia, joihin on lähdetty. Hyvin tärkeää on se, että vaaditaan, että kaikki poliittiset vangit vapautetaan. Nyt olisi lopetettava poliittinen sorto. 15 000 ihmistä on otettava pois mustalta listalta meidän on saatava kansalaisyhteiskunnan rakenne uudistettua. Jos kaikkiin näihin ehtoihin vastattaisiin, ei olisi esteitä yhteistyölle ja kumppanuudelle. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen tosiasiaan, että maassamme tapahtuu laittomuksia. Landybessä on vankila joka näyttää keskitysleiriltä ja keskitysleiri se onkin. Haluaisin sanoa, että bangeilla siellä ei ole koskaan oikeutta tavata perheitään, sukulaisiaan. Näillä vangeilla ei ole myöskään oikeutta tavata asianajajia, jotka edustavat häntä. Tämä on todella samantyyppinen tilanne kuin keskitysleireissä ja haluaisin pyytää, että keskustelette Turkmenin hallituksen kanssa näistä kysymyksistä. Tiedän, että meillä on aikaa hyvin vähän. Toivoisin myös, että keskustelisitte tilanteesta niiden äitien kanssa, joiden pojat istuvat näissä monissa vankiloissa. Kyse on nuorista ihmisistä, jotka ovat esimerkiksi riippuvaisia huumeista. He ovat joutuneet tällaiseen tilanteeseen ja me tiedämme, että huumeita Meille tulee Tajikistanista erittäin suuria määriä ja hallituksemme oikeastaan sponsoroi tätä, jotta nuorista tulisi huumeriippuvaisia. Toivoisin, että ottaisitte huomioon sen, että koska kansainväliset yhteisöt suhtautuvat hyvin passiivisesti, vaikenevat näistä kysymyksistä. Ja tässä vaikeneminen tavallaan tarkoittaa sitä, että hyväksytään meidän hallituksemme toimet – Todella kehottaisin teitä huolehtimaan siitä, että ehdot täyttyvät. Sen jälkeen vasta voidaan katsoa, tehdäänkö yhteistyötä tämän maan kanssa. Toivoisin, ettei nyt ajattaisi tällaista demokratiaa talouden kautta. Minkälaista sortavaa hallitusta ei ole koskaan ole voitu saada nurin taloudellisten suhteiden kautta – vaan sitten lähdetään lobbaamaan Euroopan unionin etuja. Turkmenistan saa vain vähän tukea EU-sta. Toivoisin, että tämän ottaisitte keskusteluissamme huomioon. Eh, eh, signor la parola a Kiitoksia seuraavaksi Veronika Goldstone. Kuten juuri totesin äsken, hän edustaa Human Rights Watch-järjestöä. Tunnemme hänet muista yhteyksistä. Hän on puhunut parlamentissa aikaisemminkin. Ja hän kertoo ihmisoikeustilanteesta Turkmenistanissa, päivittää tietoja, me myös järjestönsä toiminnasta ja kansainvälisen yhteisön toiminnasta tuossa maassa. Olkaa hyvä ja kuten juuri totesin, muillekin kollegoille, jos viisi minuuttia riittäisi, niin olisi hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät edustajat, on, on hauska olla täällä. Haluaisin teidän kiinnittävän huomiota kirjalliseen muistioon, jonka olemme valmistaneet Turkmenistanista. Ajattelen ulkoasevaliokunnan tulevaa vierailua maahan. En käytä näitä muutamia minuuttejani puhuakseni sen laajemmin ihmisoikeustilanteesta maassaan koska kollegani Turkmenistani ovat selvästi jo kertoneet omasta näkökulmastaan, mikä ihmisoikeustilanne maassa on. Sen sijaan haluaisin tämän kytkeä ihmisoikeustilanteeseen ajatellen Euroopan unionin politiikkaa Turkmenistanissa ja miten se siihen vaikuttaa. Palaan myös siihen, mitä Rova Hautala totesi. Se on erittäin tärkeää, nimittäin että Euroopan parlamentillahan on erinomainen mahdollisuus tulossa varmistaa, että se on tärkeässä osassa EU-politiikkaa muokatessa, että voidaan ajaa ihmisoikeustilanteen kohentamista. Jos ajatellaan tilannetta nyt, niin EU on vahvistanut suhteitaan maailman pahimpaan, lähes pahimpaan sortohallintoon ilman, että ihmisoikeustilannetta on millään tavalla pyritty parantamaan. Oikeastaan Parlamentti on ainoa EU-toimielin ollut, joka on halunnut käyttää ihmisoikeuslausekkeita jotenkin järkevästi kumppanusopimuksissa tilanteen parantamiseksi. Näitä viitearvoja ei ole käytetty ja siitä ei varmasti ole minkäänlaista epäilystä. Huolimatta Euroopan parlamentin pyrkimyksestä hyväksyä 2009 ihmisoikeuslauseke, ajatus siitä, että sitä käytettäisiin kannustimena uudistuksiin, niin tämä lupaus ei ole täyttynyt tai toive ei ole täyttynyt. Tämän lisäksi kun Euroopan parlamentti 29 hyväksyi lausekkeen, niin neuvosto ja komissio lupasivat parlamentille, että saisivat aikaan kohennusta ihmisoikeustilanteessa myös parlamentin viitearvojen pohjalta, kun ruvettiin solmimaan kumppanuussopimusta. Mitä vakavaa pyrkimystä ei kuitenkaan komissiosta edustolossa ole nähty tai edes ulkosuudenhallinnossakaan nyt edistää tätä tilannetta. Eli meillä on ensinnäkin hallitus, joka ei ole osoittanut minkäänlaista uudistushalukkuutta ja toiseksi Euroopan unionin puolesta, ei ole juurikaan ponnistellut uudistusten puolesta. Huolimatta tästä, päätöslauselmaesitys, kuten se täällä hyväksyttiin aikaisemmin tänä vuonna, hyväksyi myös kumppanuussopimuksen, mutta kuitenkin ihmisoikeustilanteen seurannan myötä, kuten Rouva Hautala totesi jo aikaisemmin, ulkosuhdehallinto on tehnyt selväksi, että tällaista mekanismia ei kuitenkaan tulisi. Sitä paitsi ulkosuhdehallinnon yksi edustaja eilen juuri vahvisti sen Keski-Aasian valtuuskunnan kokouksessa. Tämä merkittävällä tavalla muuttaa päätöslauselmaesityksen pohjaa siinä muodossa, kun se hyväksyttiin täällä valiokunnassa. Ulkosuhdehallinto tähän mennessä ei ole myöskään pystynyt vastaamaan muihinkaan keskeisiin kysymyksiin, joita on tehty, niin että tarjottaisiin jonkinlainen arvio vaikutuksista, joita ihmisoikeuslausekkeilla on ollut Turkmenistanissa. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan, että parlamentin hyväksyntä sidottiin tähän uudistusohjelmaan. Tämä kuuleminen ja tuleva vierailu ovat erinomaisia tilaisuuksia pohtia vakavassa mielessä ja arvioida ihmisoikeustilannetta Turkmenistanissa. Se on kammottava edelleen. Näin voidaan vakavasti myös miettiä Turkmenin viranomaisten sitoutumista ja poliittista tahtoa uudistuksiin. Siitä ei ole minkälaista näyttöä vielä saatu. Näin voidaan myös miettiä EUn päättäväisyyttä saada aikaan konkreettista parannusta ihmisoikeustilanteessa. Siitäkään nyt ei ole vielä näyttöä saatu. Tämä on myös tilaisuus miettiä sitä, miten EUn toimista muualla voidaan ottaa vaari, miten niitä voidaan soveltaa Turkmenistaniin. Aika selviä samanlaisuuksia on ja komissio on tunnustanut ja nyt täytyy uudelleen kokonaan miettiä, koska paljon politiikkaa on lähi mennyt harhaan. Sinällään tervetullut aloite, mutta pohdiskelun ei pitäisi loppua siihen, vaan mennä paljon pidemmälle, kun ajatellaan, miten EU tekee yhteistyötä muiden sortohallitusten kanssa, kuten Turkmenistanissa. Jos halutaan vain vakautta ja kauppaa ja turvallisuutta, ne ovat menneet ihmisoikeuskysymysten edelle. EU ei pitäisi nähdä näitä toisia poissulkevina vaihtoehtoina. Eilen keski valtuuskunnan kokouksessa tuli tärkeä kysymys esille, jonka ulkosuhdehallinto otti. Korostan sitä, koska tavallaan se myös vie pohjaa vahvemmalta ihmisoikeuspolitiikalta. Hän totesi, että Turkmenin hallitus on osoittanut selvää avoimuutta ja mielenkiintoa edistää yhteistyötä EU kanssa. Se ei halua rajoittaa suhteita vain Venäjään ja Kiinaan. Ihmis, Human, Watch, Human Rights Watch on tätä vaatinutkin, että ei tässä pelkästään EU-strategista etua ja Turkmenin hallitus itsekin haluaa tätä. Näin EU saa myös paljon nostetta tästä ja sitä pitäisi käyttää. Tämän käyttämiseksi merkitsee sitä, että kumppanuussopimusta ei tarjota ilmaiseksi, vaan varmistetaan se, että kun neuvotellaan siitä, että sitä käytetään myös välinen ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Tämä edellyttää, että korostetaan ihmisoikeustilanteen parantamista ennen kuin solmitaan kumppanuus- ja yhteistyösopimus. Kiitos, Rova Goldstone. Siis lopetitteko vai? Ai, anteeksi. No ehkä sitten seuraavaksi voi olla vastauksia. Kollegat seuraavaksi aloittavat keskustelun. Täällä on Fischera ulkosuudenhallinnosta ensin. Ehkä hän voi jotain vielä lisätä tähän. Olkaa hyvä, tohtori Fischera. Thank you, thank you Chairman. Good morning. Um... Kiitos puheenjohtaja ja hyvää huomenta kaikille. Ihan muutama sana vain tässä vaiheessa, koska aikakin kiitä Haluaisin osoittaa arvostukseni sanat näille puhujille me arvostamme teidän järjestöjenne tekemää työtä tässä maassa ja tällä alueella ja arvostamme ja ymmärrämme myös haasteet. Olemme samaa mieltä siitä, että tilanne, Turkmenistanin ihmisoikeustilanne on huolestuttava. Se huolestuttaa muitakin Keski-Aasian maita. Ja EU on nyt asettanut ihmisoikeudet maa, maasuhteiden keskiöön. Ja meillä on tämä EUn keski-Aasian strategia. Sen hyväksymisen jälkeen vuonna 2007 olemme käyneet tällaista ihmisoikeusdialogia, joka vuosittain antaa mahdollisuuden meille näiden maiden kanssa, myös Turkmenistanin kanssa, keskustella rehellisesti ja suorasti näistä asioista. Nämä ovat tietenkin vaikeita keskusteluja, mutta meillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä Eh, turkmenistanilaisten, eh, turkmenistanilaisen vastapuolen kanssa. Me olemme kehittäneet tämmöisen Eh, eh, dialogin kansalaisyhteiskunnan kanssa, joko panelistien kanssa, jotka ovat todella aktiivisia näitä eh, dialogien, valmist- dialogien valmisteluvaiheessa. Mutta haluaisin korostaa yhtä asiaa. Meidän sitoutumisemme ihmisoikeuksiin Turkmenistanin viranomaisten kanssa ei rajoitu näihin keskusteluihin, vaan meillä on erilaisia politiikkavaihtoehtoja, vaihtoehtoja, joita, joita teemme EU-ministerikokouksessa kokous, joka pidettiin Taskentissa, siellä tuotiin esille huolestuttavia ihmisoikeuskysymyksiä, myös niitä sellaisia kysymyksiä, joita Euroopan parlamentissa on usein tullut esille. Me uskomme siihen, että tällaisten maiden kanssa, ja, ja olen samaa mieltä, mitä sanottiin tästä tilanteen vaikeudesta. Me kuitenkin uskomme siihen, että meidän pitää sitoutua keskusteluun. Emmekä usko, että edistystä voi tapahtua lyhyellä tähtäimellä. Tämä on pitkä prosessi ja mitä enemmän sitoudumme, sitä parempi mahdollisuus meillä on pyrkiä kannustamaan uudistusta. Siksi mekin haluamme nähdä tämän kumppanuussopimuksen astuvan voimaan mahdollisimman nopeasti. Se antaisi meille uusia välineitä, ei pelkästään kehystä, vaan uusia tällaisia sitoutumisen välineitä. Ja parlamentin, tähän perustettaisiin tämmöinen parlamentin valtuuskunta ja se antaisi mahdollisuuden tiedonvaihtoon ja, ja, ja keskusteluun Turkmenistanin vastapuolen kanssa. Tämä kumppanissopimus ja, ja Rova Hautalahan mainitsi myös keskustelut tästä valvontamekanismista, en sitä nyt tässä toista uudelleen, mutta siihen liit tai tähän sopimukseen liittyen voisimme saada jalansijaa maassa, kuten meillä on muissakin Keski-Aasian maissa. Ja lopuksi vielä haluaisin korostaa, kuinka tärkeää tärkeä Euroopan parlamentin rooli on tässä. Ja olemme hyvin helpottuneita nähdessämme, että Euroopan parlamentin vierailu vierailukäynti nyt tosiaan toteutuu Turkmenistaniin ja luonnollisesti odotamme teidän, teidän huomioitanne ja, ja, ja kommenttejanne tämän matkan jälkeen. Ja lopuksi haluan vielä kiittää järjestöjä ja täällä paikalla olevia henkilöitä, joilla on erittäin tärkeä asema siinä, että me saamme parempaa tietoa ja ymmärrystä tilanteesta. Ja toivon, että yhteistyömme jatkuu. Grazie, dottor Fischer. Passiamo al... Kiitoksia teille. Jatkamme keskustelua. Ensimmäisenä puheenvuoron saan Pöttering. Entinen puhemiehen, olkaa hyvä. Ja, herzlichen... Sydämelliset kiitokset, puheenjohtaja. Minä haluaisin antaa tunnustusta pari tuppatulinille ja Mavedoville myös ja tietenkin ruotsalaiselle vieraallemme myös, kun on tunnustettava, että Tuvatulin on tullut muuttamaan Itävaltaan ja Mavedon Alankomaihin ymmärrän, mitä joudutte tekemään, kun jätätte vapauden nimissä oman maanne. Niin kutsutusta vakaudesta haluaisin sanoa pari sanaa. Euroopan unionissa ja maailmassa usein argumentoidaan vakauden puolesta ja sanotaan, että siksi ei tarvitse katsoa niin tarkkaan ihmisoikeuksia ja vapautta. Tämä vakauskysymys oli jo totalitaarisen kommunismin yhteydessä väärä käsite, koska tämä on käsite, jota käytetään niiden kustannuksella, jotka joutuvat elämään muualla kuin vapaudessa. Meille pitää selkeästi nyt antaa kuva siitä, että vakauteen kuuluu ihmisoikeudet, vapaus, demokratia, oikeus. Ilman näitä arvoja, demokratiaa, vapautta, kunnollista oikeusjärjestelmää ei saada vakautta aikaiseksi – Tämä ei ole aitoa vakautta, koska siihen kuuluu myös ihmisarvoinen elämä. Kiitoksia edustaja Pöttering. Edustaja Belder, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, hartelijk dank, eh, geachte panelleden. Kiitos, puheenjohtaja. Ja kiitos panelisteille. Täällä istun, täällä takana. Kiitos siis panelisteille näistä puheenvuoroista. On aika järkyttävää, kun kuulee sanottavan, tai kuulin teidän sanovan, että on olemassa tämmöistä psykologista terroria semmoisen maan kanssa, johon meillä on suhteita, tai sellaisessa maassa, johon meillä on suhteita, mm, muistuttaa neuvostoajoista ja, ja Kiinan sortokausista Kaudesta. Itse asiassa halusin ottaa esille uskonnonvapauden. Minun maassani on Kalderissa Alankomaissa sellainen säätiö, jolla on pitkään ollut Turkmenistanin kanssa suhteita. Nyt kuulin, että rekisteröimättävät baptistit Turkmenistanissa kärsivät hätää, sorto kasvaa ja heidän pitää järjestää salaisia palveluksia, Jumalan palveluksia, mm, kaikki piilossa ja, ja tämä tietysti, ja siellä on valtava sor, sortoa näitä baptisteja kohtaan koettu. Samanaikaisesti vaikuttaa siltä, että Venäjän ortodoksikirkko on rakentamassa tuomiokirkkoja, tuomiokirkkoa Turkmenistanin pääkaupunkiin. Joten Turkmenistanin sellaiset kansalaiset, jotka eivät kuulu tällaisiin rekisteröityihin uskontokuntiin ovat nyt jopa rikoslain mukaan kriminalisoituja, vaikka perustuslaki sanookin, että uskonnon vapaus kaikilla on. Tuntuu siis, tai, tai kuulostaa siltä, että uskonnon vapautta rikotaan jatkuvasti. Nyt haluaisin teiltä kuulla teidän kantanne tähän. Kuulin myös, että 20. tammikuuta Äh, Turkmenabadissa äh, äh, murtauduttiin asuntoon, jossa pidätettiin parisenkymmentä ihmistä, jotka olivat kokoontuneet sinne ja heidän piti maksaa sitten joku tietty sakko ennen kuin pääsivät vapaaksi. Tilanne on niin kauhistuttava tässä maassa, että EUn pitää todella nyt ilmaista kantansa ja, ja puolustaa Turkmenistanin kansalaisia. Haluaisin kuulla siis teiltä uskonnonvapaudesta. Kiitoksia, Velder Palecki, jos sopii kaksi minuuttia. Grazie. Ačiū labai. <clears throat> Manau, kad mes išgirdome svarbius dalykus apie šalį. Kiitoksia. Me olemme kuulleet erittäin tärkeitä asioita täällä. Kyseessä on tavallaan aika erityislaatuisesta maasta. Totta kai tämä koskee lähes kaikkia entisen Neuvostoliiton maita, mutta Turkmenistan on varmasti kaikkein jälkeenjääneimpiä. Turkmenit ovat joutuneet kärsimään tästä tilanteesta jo pitkään. Presidentin vaihdon jälkeen kuvittelimme, että tilanne olisi parantunut, mutta valitettavasti näin ei ole käynyt. Nyt me joudumme vain valitsemaan kahden pahan välillä. Joko hyväksyä KYT tai hylätä se. Olen samaa mieltä siitä, että meidän on kuitenkin valita vähäisempi paha ja allekirjoittaa tämä sopimus, niin ainakin saamme jonkinlaisen välinen toimia maassa. Minä esittäisin kysymyksen teille. Iran, Kiina, Venäjä ovat tärkeitä toimijoita tuolla alueella. Nekään eivät ole demokratioita. Demokratia ei ole niille aivan ominainen hallintotapa, ehkä Turkia lukuun ottamatta. Mikä maan kohdalla teillä on kaikkein eniten toiveita demokratisoitumiskehityksen näkökulmasta ja mikä on kaikkein vaikutusvaltaisin. Kiitoksia edustaja Paletski ja sitten edustaja Kelam, kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Eh, I think eh, colleague Hautala... Kiitos. Niin kollega Hautala piti hyvän johdannon ja haluaisin kiittää Turkmenistanin edustajia avoimesta tiedottamisesta. Komissio on sanonut että mitä enemmän olemme sitoutuneita, niin sitä enemmän voimme vaikuttaa tilanteeseen. Tämä kuitenkin vaikuttaa olevan toiveajattelua. Ja se nyt tapahtuu sitten ihmisoikeuksien kustannuksella, koska vankilassa olevat eivät voi odottaa vuosia, jolloin ehkä tämä järjestelmä muuttuu. Voimme olla samaa mieltä herra Mämerovin kanssa että sortavaa järjestelmää ei pystytä muuttamaan pelkästään kauppasuhteiden kautta. Se, mitä Rova Goldstone sanoi siitä, että Euroopan unionilla on nyt vipuvoimaa, jos me käytämme ehdollisia – suhteita. Tietenkin kannatamme kauppasuhteita ja taloudellista yhteistyötä. Kuitenkin järjestelmän pitää vakuuttaa meidän siitä, että muutoksia tulee myös ihmisoikeuksissa tapahtumaan todellisesti. Kiitoksia edustaja Kelam. Edustaja Nikolai, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să salut. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin oikein panokkaasti kiittää tästä aloitteesta. Nyt näemme jälleen kerran, kuinka tärkeinä Euroopan parlamentti pitää ihmisoikeuksia. Minä haluaisin todella kiittää kahta ihmisoikeusaktivistia sitä, että tulitte tänne. Te olette todella toimineet Turkmenistanin ihmisoikeuksien puolesta. Valitettavasti jouduitte maanne jättämään. Kuitenkin ansaitsette totta kai tukea toiminnallenne, jota olette harjoittaneet jo pidempään. Herra Mavedov, te edustatte Turkmenistanin vapaata liittoa. Ihmisoikeusaktivistina toimitte maanpaossa järjestönne kautta pyritte toimimaan alkuperämaanne puolesta ja varmasti järjestönne ansaitsee tukea meiltä. Se, mitä minulle sanoitte, muistutti minua, ja minä tulen entisestä kommunistivaltiosta, miten voidaan toimia neuvostomallin mukaisesti. Minä olen myös saanut tottua tällaiseen toimintaan – ennen vuotta 1989, niin meillä parlamentin jäsenillä on velvollisuus, kun matkustamme alueelle, tutustua kaikkiin ongelmiin ja ottaa ne esiin myös. Meidän velvollisuutemme on ottaa nämä kysymykset esiin, kun tapaamme Turkmenistanin hallitus, hallituksen edustajia. Ehkä tässä voisi nyt olla avaus ihmisoikeusvuoropuhelulle. Ja nyt haluaisin esittää kysymyksen. Sanoitte, että YK on tehnyt virheen. Kun siis YK kautta lähdettiin avoitteeseen ja tavoitteena oli ihmisoikeustilanteen parantaminen, niin oletteko nyt sitä mieltä, että kansainvälinen Turkmenistanin boikotti, mukaan lukien YK ja EU. Voisiko tällainen boikotti johtaa siihen, että hallitus pakotettaisiin toteuttamaan uudistuksia, kun sanoitte, että uutta lainsäädäntöä on sinänsä jo hyväksytty. Olisiko tällainen lähestymistapa mielestäni avuksi? Lopuksi vielä Gomez, kaksi minuuttia. Uh, Minä kuulun itse valtuuskunta, joka ensi viikolla menee Turkmenistaniin. Huomasin, että tässä on valtava kuilu siinä, mitä Goldstone totesi, totesi kammottavasta ihmisoikeustilanteesta ja verrattuna siihen, mitä ulkosuhdehallinnon edustaja puolestaan lausui tilanteesta, esitti huolensa. Kysyisinkin ulkosuhdehallinnon edustajaa, paitsi nyt mitä on vuoropuheluretoriikkaa, niin voisiko hän edes yhden yksittäisen konkreettisen seikan tuoda esille, jossa on saatu edistystä, ihan selvä edistystä. Siis mikä tahansa uudistus, joka on toteutunut, jokin vanki, joka on vapautettu, siis jotain, siis ihan vaikka yksi vain. Olisin kovasti kiitollinen, että olisi jonkinlaisia näkymiä tarjota, että KYT ylipäätään toteutuisi. Kysyisin puhujalta, voisivatko, voivatko he puhua väikkeensä kanssa ulkomailla? Voivatko he olla yhteydessä suoraan ihmisiin maassa, ystäviinsä, kumppaneihinsa Turkmenistanissa? Ja lopuksi Rova Nikola esitti juuri kysymyksen boikoteista – Olisiko sillä jotain tuloksia saatavissa aikaan? Jos ei, niin mitä me voisimme EU-ssa todellakin käyttää tätä voimaa, jota meillä on? Kiitoksia edustaja Gomes. Tässä vaiheessa alkuperäisessä järjestyksessä kukin saa viisi minuuttia vastata jokainen omasta puolestaan sen mukaan, mitä kysymyksiäkin esitettiin. Fari Tuppatullin, olkaa hyvä. Sitten muut sen jälkeen. Спасибо за интерес и за вопросы. Kiitos näistä kysymyksistä, kiitos osoittamastanne mielenkiinnosta. Aluksi voisin vastata siihen, voidaanko pitää järjestelmää vakaana. Kaikkihan tiedä, tietävät, että pari kuukautta sitten Pohjois-Afrikan maitakin vielä pidettiin vakaina. Siellä lait toimivat, eikä mikään oikeastaan tilannetta antanut ennakoida. Nyt vaikuttaa siltä, että meillä on lakeja ja vaikuttaa siltä, että ne meillä on vakautta, mutta, mutta ongelma on se, miten näitä lakeja täytäntöön pannaan. Herra vai mainitsi työttömyyden ja, ja, ja huumeongelmat. Ihmiset eivät tosiaankaan löydä töitä onhan meillä mahdollisuutta, mahdollisuuksia valvoa tilannetta ja, ja koska meillä on yhteyksiä Turkemista, niin, ja me voimme myös julkistaa erilaisia tilastoja, koska meillä on ystäviä maassa. Me olemme saaneet kirjeitä ää, julkisuuden henkilöiltä, jotka ovat kysyneet, että milloin nyt tämä vallankumous meillä alkaa. Ja haluaisin sanoa, että jos, jos joku menee Turkmenistaniin tai jos käytte Turkmenistanissa, niin Eh, ehdottakaa seuraavanlaista kehitysnäkymää. Jos he haluavat säilyttää tilanteen tällaisenään, niin eteen tulee tällainen, tällainen räjähdysmäinen reaktio nykyiseen, järjest- nykyiseen tilanteeseen ja itse asiassa länsi ei oikeastaan muuta voi odottaakaan. Näitä lakeja, joita on, on säädetty, niitä pitäisi täytäntöönpanna niin kuin ne on kirjoitettu. Ja mitä tulee sitten uskonnonvapauteen, niin se on todella ongelma sellaisille uskontokunnille ja vähemmistöille, jotka koivat tuolla, tuoda us, us, eri uskontoja Turkmenistaniin. Itse asiassa uskonnolliset järjestöt on kielletty, ellei niitä ole rekisteröity. Ja jopa ne, jotka on rekisteröity, joutuvat jatkuvan sorron kohteeksi. Myös muslimi, eh, muslimien edustajat. Mutta ajan puutteessa en nyt sitten tästä äsken teille kertonut, koska on olemassa muslimiaktivisteja, joita on vangittu, heitä on kuollut vankiloissa, heidän perheitään on pidätetty ja tilanne, tällaisia tilanteita tai, tai tapauksia on useita. Jos unionin allekirjoittaa tällaisen kumppanisopimuksen Turkmenistanin kanssa, Turkmenistanhan kuuluu etyjiin ja sillä on tiettyjä sitoumuksia myös ihmisoikeuksiin liittyen etyjin puitteissa. Mutta ongelma on, että niitä ei täytäntöön panna eikä niitä noudateta sitten kentällä. Siellä ei koskaan ole ryhdytty täytäntöönpanemaan näitä sitoumuksia, joihin Turkmenistan on etyjin puitteissa sitoutunut. Ja sen takia kansalaiset joutuvat, käyt- kansalaiset joutuvat käyttämään tällaista salakirjoitustekniikkaa esimerkiksi meidän kanssamme kommunikoidessaan. Minä en äidillenikään puhelimessa voi kertoa kaikkea, mitä haluaisin, ja hän ei myöskään voi vapaasti kertoa puhelimessa minulle asioista. Ja minun hyvin usein pitää salata tietoja, koska muuten viranomaiset saattaisivat yrittää minut murhauttaa. Haluan siis toistamiseen kiittää henkilöitä niistä tiedoista, joita ne saanut. Moni sanoo, että etyji ei voi valvoa tilannetta paikan päällä, mutta kuitenkin sillä on keskus Nashabadissa. Mutta siellä on oikeastaan järjestetty vain seminaareja. Ja Turk Turkmenista, niin viranomaiset pelkäävät minkäännäköistä ulkopuolista valvontaa. Myöskään ulkopuoliset eivät pääse vankiloihin käymään, koska siellä koitetaan kaikin tavoin peittää. Joten koittakaa lähteä siitä lähtökohdasta, että kaikki pyritään teiltäkin pimittämään, kun siellä paikan päällä olette. Э, Kiitoksia Haluaisin kiittää kaikkia parlamentin jäseniä kysymyksistä, huomioista, joita täällä esitettiin. Täällä oli hyvin tärkeitä kysymyksiä esille. Ensinnäkin aktivistien toimintaa Turkmenistanissa. Kollegani jo jotain kertoikin ja ehkä on yllätys se, että Turkmenistan ei ole vain sellainen paikka, jonne noin vain soittaa aktivisteille puhelimitse ja keskustella kaikista kysymyksistä – meidän yhteydenpitoamme aktivisteihin on kaikki salattua ja sen täytyy olla. Meillä on vartavasten oma koulutuksemme ihmisoikeusaktivisteille, miten olla yhteydessä maahan niin, että voidaan kaikki salata, koska meidän täytyy näin tehdä. Annapa yhden esimerkin. Ehkä se teille on paradoksi, mutta Nimittäin, jotta me pystyisimme takaamaan sen, että ihmisoikeusaktivistit voidaan siirtää Venäjälle maasta, niin että voimme olla heidän kanssaan yhteydessä, niin me tarvitsemme pari kuukautta. Meidän täytyy rakentaa kokonainen tarina siitä, että hän menee häihin tai syntymäpäiville, niin että hänellä on sukulaisia Venäjällä. Näin sukulainen veisi aktivistin Moskovaan asuntoon ja sitten voimme siellä tavata. Tämä on se todellinen tilanne. Näin se toimii. Tämä yhteydenpito se on hyvin monimutkaista. Jos me suoraan soitamme vain aktivistille, niin se saattaa johtaa siitä sortotoimiin. Esimerkiksi on olemassa yksi aktivisti, joka vangittiin kuukausi sitten ja syy siihen, että hänet pantiin vankila oli yksi puhelinsoitto, jossa häntä pyydettiin antamaan tiettyjä tietoja. Hänet siis panti vankilaan siitä syystä. Vuosi myöhemmin hän joutui lähtemään invalidina vangis, vankilasta eikä ole nyt olekaan hyvässä kunnossa. Sitten boikotoista. Minä haluaisin vedota teihin, että älkää tehkö samoja virheitä, joita diplomaatin kollegan ovat tehneet esimerkiksi YKssa vuonna 1995 ilman minkäänlaisia keskusteluja hyväksyttiin päätöslauselma niin, että hyväksyttiin Turkmenistanin neutraali asema. Kansainvälinen yhteisö ojensi kätensä Turkmenistanin hallinnolle riippumatta siitä, miten he täyttivät velvoitteensa. Se ei johtanut yhtikäs mihinkään, pelkkään umpikujaan. Viimeisten 15 vuoden ajan yhteistyö Turkmenistanin kanssa – johti toiveisiin, että yhteistyön myötä saataisiin demokratia aikaan. Päinvastoin on käynyt. Meillä on kaikkein pahimpia sortohallintoja Turkmenistania tällä hetkellä. Jos te puhutte yhteistyön kehittämisestä Turkmenistanin kanssa, niin mennäänpä eteenpäin niiden ehtojen pohjalta, joista on sovittu. Sitten kun Turkmenistan voi täyttää nämä ehdot, sen jälkeen voidaan jatkaa yhteistyötä – päättää, onko Turkmenistan valmis menemään kohti demokratiaa. Jos ehtoja ei täytetä, niin siinä tapauksessa me emme myöskään voi tarjota mitään, ellei demokratisoitumista synny. Jos ehdot eivät täyty, niin siinä tapauksessa hallinto ei myöskään paranna tilannetta maassa. Kyse nimittäin on hyvin kyynisestä ja kovasta hallituksesta. Se valehtelee teille jatkuvasti, pettää teitä koko ajan. Se voi ehkä tarjota hyviä mahdollisuuksia tapaamisiin ja loppujen lopuksi lupaukset huolimatta mitään ei toteuteta. Ja kuka tästä hyötyy? Pelkästään sortohallitus. Tämä merkitsee sitä, että Euroopan parlamentti vain osoittaa heikkoutensa, kun se suostuu tähän peliin hallinnon kanssa. Ja täällä se tukee tällaista sortohallitusta kuin on Turkmenistanissakin. Siis minä pyydän, että, että kuuntelisitte niitä äitejä, joiden pojat on pantu vankilaan. Kuunnelkaa niiden äitejä, jotka ovat kuolleet huumeripuvuuden takia tai jotka ovat mustalla listalla – Tästä on puhuttava julkisesti. Se on me emme voi saada aikaan demokratiaa kaupan tai kaupankäynnin kautta. Ajatellaanpa, mukamme kanssa voi tietenkin puhua, vaikka kuinka kauan, mutta Robert Mugabe kuitenkin on edelleen vallassa ja hän Robert Mugabeksi. Meidän presidentti säilyy sellaisena kuin on myös. Muuten ei muutoksia saada aikaan. Kiitoksia, herra Madedov. Seuraavaksi vielä lopuksi Rova Goldstone. Viitisen minuuttia myös, olkaa hyvä. Thank you. And, um... Kiitos. Minäkin halusin kiittää teitä loistavista kysymyksistä, hyvin osuvista kysymyksistä. Muutama reaktio niihin. Ensin selvittääkseni, että Human Rights Watch ei tue sitä, että ei oltaisi yhteydessä Turkmenistaniin. Me emme halua eristää Turkmenistania. Sen sijaan me haluamme yhteyksiä, joiden kautta voidaan konkreettista edistystä saada aikaiseksi ihmisoikeuskysymyksissä. Tässä meillä on ratkaisevan toisenlainen lähestymistapa kuin komissiolla ja nyt ulkosuhdehallinnolla – siellä uskotaan ilmeisesti vuoropuhelun, ihan vuoropuhelun takia, että pelkkien yhteyksien ylläpitäminen on hyvä asia. Me emme siihen usko. Me kaikki haluamme vuoropuhelua, mutta vuoropuhelun on oltava väline, jonka kautta päästään tiettyyn tavoitteeseen. Ei pelkästään vuoropuhelun takia siis. Toiseksi siitä julkilausumasta, että tämä EUn puolelta on suhde, jossa odotetaan pitkällä aikavälillä tuloksia, että meidän pitäisi jaksaa odottaa, ja pitäisi odottaa uudistuksia yhdessä yössä, niin olisi kyllä mielenkiintoista vähän kysellä lisää ulkosuhdehallinnolta siitä, miten pitkään olette valmiita siellä odottelemaan tuloksia meidän vuosiemme kokemus ihmisoikeustyöstä Turkmenistanissa ja muualla, Keski-Aasiassa ja muissa sortohallinnon maissa osoittavat, että tuloksia ei ole luvassa, ellei ole tiukkaa ulkoista painetta, koska nämä hallinnot eivät halua poliittisesti muuttua, niin ainoa tapa saada tuloksia on painostaa näitä hallituksia. Ja vielä, siis myös sanoi, että tämä on nyt vaikea valinta, mutta kuitenkin ollaan sitä mieltä ehkä, että on parempi edetä yhteistyö- ja kumppanuussopimuksen tiellä, koska näin voidaan EUna olla mukana tukemassa myönteistä muutosta. Me kyllä uskomme, että se tulevaisuuden näkymä, että suhteet nostetaan uudelle tasolle, ehkä voisi kannustaa muutokseen – mutta valitettavasti näin ei tähän mennessä ole käynyt. Euroopan unioni ei ole käyttänyt tätä tulevaisuuden näkymää, että siirrettäisiin suhteet toiselle tasolle. Ja sitä ei ole käytetty, vaikka parlamentti on selkeästi osoittanut, että jotain muutosta pitää saada, jotta voidaan saada kumppanuussopimus voimaan. Muut toimielimet eivät ole antaneet poliittista tukea näille uudistusvaatimuksille. Näin on todella hukattu mielestämme aikaa, mutta ei nyt vielä ole liian myöhäistä. Nyt teillä on hyvin ratkaiseva päätös tehtävänä. Aiotteko siis antaa tämän yhteistyökumppanuussopimuksen ilman, että saadaan vastapainoksi mitään, vai pidättekö tätä sopimusta porkkanana ja vaaditte, että tietyt ihmisoikeusparannukset on voitava osoittaa EUlle ennen kuin voidaan edetä yhteistyökumppanuussopimuksen kanssa. Lopuksi ehkä sanoisin vielä sopimuksesta, että siihen usein viitataan välttämättömänä, että annetaan EUlle parempi asema uusia välineitä ihmisoikeuksien edistämiseen. Emme nyt oikein näe, miten tämä näin toteutuisi. Emme näe oikeastaan minkäänlaisia todisteita tämän tueksi, mitä EU hyötyisi tässä kumppanuussopimuksesta. Mikään ei estä EUta ottamasta esiin korkeimmalla tasolla ihmisoikeusrikkomuksia tehokkaasti Turkmenistanin hallituksen kanssa. Valitettavasti en ole nähnyt muuta kuin tällaisia hyvin yleisiä kannanottoja kahdenvälisistä kokouksista, kuten yhteisestä lehdistötiedotteesta, joka saatiin Taskentin kokouksen jälkeen pari viikkoa sitten puolitoista sivua tekstiä ja siellä on kolme ja puoli riviä ihmisoikeuksista. Siinä sanotaan, että osallistujat pitivät tärkeänä sitä, että puhutaan ihmisoikeuksista ja oikeusvaltioperiaatteista. Tämä ei nyt oikein anna mitään rohkeille ihmisoikeusaktivisteille, jotka pyrkivät edistämään ihmisoikeuksia. Turkmenistanissa joko siellä maassa tai maan ulkopuolella. Tässä ei anneta ihmisoikeusaktivisteille heidän tarvitsemiaan välineitä tai tukea tässä rohkeassa työssä, joten EUn todella tulisi tehdä paljon enemmän, EU voisi tehdä paljon enemmän. Ja todella mielestäni tässä on nyt historiallinen tilaisuus, jotta voidaan turvata tietty edistys osa, ihmisoikeuskysymyksissä osana tätä prosessia. Kiitos. Kiitoksia, eh, Rova Goldstone. Ilmeisesti täällä on vielä vastaus tulosta, kun Gomez esitti kysymyksen ulkosuhdehallinnon edustajalle. Pari minuuttia, jos sopii. Thank, thank you. Kiitos, puheenjohtaja. Me olemme kirjanneet tarkkaan kaikki kommentit ja vastauksetkin uskonvapauteen liittyenkin totta kai se on suuri huoli. Ja me olemme ottaneet tämän esille ihmisoikeusvuoropuhelussakin itse asiassa kesäkuussa tulossa seuraava tapaaminen. Ja mitä parlamentin jäsen ehkä haluaa tarjota, niin mieluusti otamme sen vastaan. Vankilaolot, se on tietenkin suuri huolenaihe. Rova Gomesin esittämä kysymys. Ulkosuhdehallinnon jäsenen minun tehtäväni ei ole Turkmenistan ihmisoikeus saavutuksia ylistää täällä. Minä vain edustan sitä, että ollaan mukana mieluusti. Näen sen, että Human Rights Watch haluaa mukana olla eikä eristämistä tai boikotointia. ja toistan tässä itseäni, mutta totesin, että KYT on nimenomaan sellainen, joka auttaa meitä olemaan läsnä. Täällä mainitin ihmisoikeuslausekin, se on ollut hyvin vähän paik- olemassa. KYT varmastikin auttaisi meitä sama paremman välineen käyttöömme. Eiköhän tämä riitä, kiitos. Bene, grazie, onorevole. Kiitoksia, edustaja Fischera. Sitten alivaliokunnan puheenjohtaja ottaa kantaa näihin esille tulleihin kysymyksiin. Olkaa hyvä, Hautala. Chair, I'll be extremely brief. Kiitos ihan lyhyesti. Haluaisin olla kohtelias, kuitenkin olen yllättynyt tästä ulkosuudenhallinnon arrogantista vastauksesta, koska maassa on todellisia todistettuja rikkeitä. Kukaan ei halua eristää maata, mutta silti me haluamme tehdä jonkunnäköisiä toimia, jotka, jotka saavat aikaa muutosta. Ja minä olen ollenkaan vakuuttunut päinvastoin siitä, että on olemassa ulkosuhdehallinnosta todellista poliittista tahtoa tämän muutoksen aikaansaamiseksi, koska se tarkoittaisi sitä, että jotain näitä eh, noita helppouksia pitäisi sitten uhrata, eh, kun tällaisia yhteisiä lausumia laaditaan. Tämä eh, institutionaalinen kysymys ulkosuhdehallinnon ja parlamentin välillä on aika vakava, koska jos on juridista näyttöä siitä, että parlamentti edellyttää sitä, että valvontamekanismi jotenkin vääristäisi tätä äh, institutionaalista balanssia, niin osoittakaa meille, että näin tapahtuu ja sitten sen jälkeen tehdään jotain muuta. Hyvä, kiitoksia edustaja Hautala. Tämä oli erittäin mielenkiintoisa, mielenkiintoinen tapaaminen. Kiitos vierailemme, jotka ovat tehneet hyvin pitkän matkan, kuten Rova Goldstone New Yorkista asti. Ja teillä on omat vaikeutenne, kuten voidaan kuvitella, päästä tänne Tämä oli kuitenkin mielenkiintoista. Minä uskon, että kollega Nikola, joka nyt ei enää ole paikalla, mutta kuitenkin varmasti ennen täysistuntoa äänestystä hänen mietinnöstään kerää tietoja, kuten myös edustaja Gomez, joka 26. päivä itsekin menee Turkmenistan ja varmasti hänkin pystyy keräämään mielenkiintoisia tekijöitä, että voidaan sekä tätä arvioida – Tämä, tämä oli meille erittäin tärkeää. Toivottavasti tekin hyödytte tästä tapaamisesta. Me pystymme hyödyntämään kuitenkin teidän kokemuksianne ja pätevyyttä. Ne eivät välttämättä ole kovin mieluisia kokemuksia, kuten Tukbatullin totesi. Euroopan parlamentti kuitenkin seuraa tarkkaan kehityskulkua ihmisoikeustilanteessa teidän maassanne. Teemme kyllä kaikkemme, että tämä edistyisi menestystä työssänne ja kiitos vierailusta. Seuraava kohta on suljettuin ovin, eli pyytäisin, että kaikki kollegat tai valiokunnan jäsenet, jotka saavat tänne jäämä, jäädä, voivat jäädä ja muut menisivät kohti uloskäyntiä. Hetken päästä jatkamme seuraavalla kohdalla. Tällä välin questo ehm, quadro organizzativo. Kun tässä nyt olemme tätä järjestelmässä, niin annan puheenvuoron edustaja